käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen. Ensimmäisenä, kuten yleensäkin, puheenvuoron saa esittelijä ja edustaja Pirinskillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijöitä ja Luxemburgin puheenjohtajavaltion edustajia, kuten myöskin komissiota rakentavasta lähestymistavasta, joka on mahdollistanut tämän päätöksen tekemisen. Pimeä työ sen eri muodoissaan johtaa siihen, että ei noudateta perusoikeuksia, joita työlainsäädäntö tarjoaa. Se vaikuttaa myös markkinoihin, vääristää niitä, vääristää myös yritysten tilannetta ja tekee mahdottomaksi käydä rehellistä kilpailua. Lisäksi sosiaaliturvajärjestelmä ei saa itselleen tuloja. Siitä syystä tarvitsemme tätä alustaa ja sen täytyy olla tehokas alusta lähtien. Asia on erityisen kiireellinen, kun tarkastellaan niitä haasteita, joita meillä on ei pelkästään työvoiman liikkuvuuden suhtalta, vaan myös perusoikeuksien vapaan liikkuvuuden täyttymisen vuoksi. Se on edelleen yksi perusoikeuksista unionissa. Nimenomaan tämä kiireellisyys Luxemburgin puheenjohtajavaltion molemmat kollegat, kuten myöskin komissio, olivat samalla kannalla. Tämä on ollut se moottori tämän sopimuksen solmimisessa ja tämän ratkaisun esittelemisessä. Tavoitteena tässä on laajentaa jäsenvaltioiden kykyä pureutua pimeän työn aiheuttamiin ongelmiin ammattiliittotasolla ja yritystasolla yhdessä oikeiden ö, työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja näin ollen eurooppalaisen foorumin tavoitteena on ehkäistä pimeää työtä ja torjua sitä. Lisäksi on tärkeää muuttaa pimeää työtä normaaliksi työpaikoiksi. Toissijaisuusperiaatteen vuoksi emme kykene asettamaan sääntöjä, vaan vedotaan siihen, että jäsenvaltiot tarjoavat oikeat puitteet niin, että voidaan tarkastella tietoja, ratkaisuja ja kokemuksia ja näin tehokkaasti pureutua pimeän työn aiheuttamiin haasteisiin. Meillä on paljon erilaisia konkreettisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. On tärkeää, että jäsenvaltiot hyödyntävät potentiaaliaan tehokkaammin. On totta, että on epäilty sitä, tarvitaanko tällaista eurooppalaista foorumia ollenkaan, rajoittaako se jäsenvaltioiden toimintavapautta, onko meillä jotain lisäarvoa vielä saatavilla ammattiliitolta. Voitte olla aivan vakuuttuneita siitä, että neuvotteluiden aikana tämän kaltaiset epäilyt on tarkasteltu huolellisesti ja tämän seurauksena on päästy laajapohjaiseen konsensukseen ja päästy sopimaan yhteistävästä päätöksestä. Näin ollen loppujen lopuksi kysymys on seuraavasta. Olemmeko täysin sitoutuneita siihen, että meillä on yhteiset ponnistukset torjua pimeää työtä? Ja näin meidän tulisi välttää sitä, että epäoikeudenmukaista kilpailua ei synny työmarkkinoilla. meidän täytyy kysyä itseltämme, sitoudummeko oikeusvaltioperiaatteeseen vai annammeko useissa tapauksissa vapaat kädet niin sanotulle viidakon laille. Tämä on selkeä valinta, jossa meillä varmasti ei ole vaikeuksia valita oikeaa vaihtoehtoa. Kiitoksia. Kiitos, puhemi- äh, Kiitos edustaja Brinski. Ja nyt komission edustaja Taisseen. Thank you, President. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, oikeudenmukaisempi ja integroidummat sisämarkkinat ovat hyvin tärkeitä asioita ja myös ensisijainen tavoite komissiolle. Minä en pidä termistä sosiaalinen polkumyynti. Me emme puhu tavaroista, vaan ihmisistä. Mutta pimeän työn osalta meidän ei pidä käyttää pehmeitä termejä peittääksemme sen todellisen ongelman. Tämä kaikki vaikuttaa huomattavasti työn laatuun. Voi olla, että pimeän työntekijät joutuvat tekemään pitkiä työpäiviä huonoissa terveys- ja työturvallisuusoloissa, eikä ole mitään mahdollisuutta saada oikeutta. Saa, maksetaan palkat käteisenä ja joskus käy niin, että kuukausien kovan työn jälkeen käteen ei jääkään juuri mitään. Ei saa myöskään työttömyyskorvauksia tai mitään muutakaan etuuksia. Eli eläkeoikeudet eivät kerry. Pimeä työ ei ole pelkästään työntekijöiden kannalta epäoikeudenmukaista. Se on epäoikeudenmukaista myös yrityksille, jotka noudattavat sääntöjä, ja erityisesti PK-yritykset kärsivät tällaisesta epäoikeudenmukaisesta kilpailusta. Pimeä työ vaikeuttaa myös julkisen talouden vakautta sekä sosiaaliturvajärjestelmien vakautta, koska pimeästä työstä ei makseta tiettyjä veroja ja maksuja on hyvin vaikeaa tarkasti arvioida pimeän työn merkitystä, mutta me tiedämme, että se on hyvin laaja-alaisesti levinnyt kaikkiin jäsenvaltioihin. Arvioimme, että harmaa talous voi olla jopa 15-20 prosenttia joidenkin jäsenvaltioiden BKTstä. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, sen takia tällaisen eurooppalaisen foorumin perustaminen pimeän työn torjumiseksi on hyvin tärkeä edistysaskel, myös suuri sellainen. Tällä tavoin voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä, että ne voivat vaihtaa keskenään tietoja ja parhaita käytäntöjä sekä kehittää parempia analysointimenetelmiä, jotta voidaan tietää, kuinka tehokkaasti torjutaan tätä pimeää työtä ja miten sitä voidaan parhaiten horisontaalisesti ajatellen ymmärtää. Tässä tarvitaan lähestymistapaa, joka yhdistää eri viranomaiset, kuten sosiaali, vero, työsuojelu ja maahanmuuttoviranomaiset. Tällainen lähestymistapa on ollut jo käytössä joissakin jäsenvaltioissa hyvin tuloksin ja olen tyytyväinen, että tämä eurooppalainen foorumi perustaa näihin hyviin kokemuksiin. Tarvitaan myös rajat ylittävää yhteistyötä, jotta tätä ilmiötä voidaan tehokkaasti torjua. Korostan myös tällaisen näennäisyrittäjyyden mukaan ottamista. Tälläkin alalla täytyy vaihtaa asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä. Olen myös tyytyväinen siihen, että työmarkkinaosapuolilla tulee olemaan ratkaiseva rooli foorumissa. Myöskin Eurofound ja EUn OSHA, OSHA ovat mukana. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitän Euroopan parlamenttia sen työstä, jotta foorumista voidaan päättää nopeasti. Erityiset kiitokset esitän esittelijä Pirinskille sekä edustaja Urskoogille joka on näin menestyksekkäästi vuoropuhelua johtanut. Kiitän paljon rakentavasta lähestymistavasta. 24. helmikuuta neuvostossa on tarkoitus hyväksyä foorumin perustaminen ja maaliskuussa sitten täysistunnossa. Ja nyt ensimmäinen foorumin tapaaminen on tarkoitus järjestää vielä ennen kesää. Aion omasta puolestani tehdä kaiken mahdollisen, jotta tämä foorumi onnistuu. Haluan myös jatkuvasti kertoa teille foorumin toiminnasta, työohjelmista ja myös raportoida neuvostolle ja parlamentille sekä alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Luotan teidän arvokkaaseen tukeenne ja panokseenne tässä työssä. Kiitos. Thank you, Commissioner. Now, uh... Kiitos komission jäsen. Ja nyt sitten sisämarkkinavaliokunnan puolesta edustaja De Jong. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hienoa, että pimeän työn vastainen foorumi syntyy. Samankaltainen hyväksikäyttö ei sovi Euroopan unioniin. On tärkeää, että asiaan puututaan ja saadaan aikaiseksi oikeudenmukaista kilpailua sisämarkkinoiden toiminnankin vuoksi tämä on oleellista, koska muuten se vesitetään. Imkovaliokunnan monet ehdotukset on otettu huomioon. Valitettava on se, että parlamentti ei ole automaattisesti mukana tässä foorumissa ja siitä syystä toivomme, että komissio raportoi sen toiminnasta vuosittain meille. Olisi myös hyvä, että tämä tarjoaa mahdollisuuden myös vapaaehtoiselle yhteistyölle. Jäsenvaltioiden täytyy olla mukana, mutta niin ei ole pakko osallistua kaikkiin sen toimiin. Haluan onnitella myös kollega Pirinskiä lämpimästi tästä lopputuloksesta. Thank you. On behalf of... Kiitos. Ja naisten oikeuksien valiokunnan puolesta Rova Kuneva. Kiitos puhemies hyvät naiset ja herrat. Pimeä työ on lisääntynyt huomattavasti kriisin aikana ja työntekijät joutuvat työskentelemään laittomissa olosuhteissa hyväksymään tämän, koska työnantajat painostavat heitä siihen, he tarvitsevat tätä työtä. Ja nyt me haluamme taistella tällaista pimeää työtä vastaan ja lopettamaan tällaisen laittoman toiminnan. Komissio pitää pimeänä työnä työtä, jota ei ole ilmoitettu viranomaisille, mutta pimeällä työllä on kuitenkin erinäisiä muotoja, kun esimerkiksi ilmoitetaan tietysti työajaksi viisi tuntia, mutta todellisuudessa on tehty työtä kahdeksan tuntia, tai jos ei makseta niitä summia, jotka mainitaan sopimuksissa ja on äärimmäisiä ilmiöitä, kuten esimerkiksi se, että eräistä työn muodoista ei makseta palkkaa lainkaan. Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio, työnantajat ja työntekijät ja erilaiset järjestöt, niiden täytyisi nyt istua tuo yhden pöydän ääreen tässä foorumissa ja koko Euroopassa tapahtuvasta pimeästä työstä keskustella. Tällä hetkellä kuitenkin vain enemmänkin tunnetaan omaan napaan ja nationalismi on palaamassa takaisin. Niinpä onkin hyvin tärkeää, että haluamme oppia toisiltamme ja että me yhdessä kehitämme yhteisiä toimia, jotta pimeää työtä voidaan torjua. Riittääkö tämä? Me haluaisimme mieluummin sitovia toimia Euroopan komissiolta ja pahoittelemme sitä, että ei ole mitään äh, tasavertaisuuteen tähtääviä toimia, jotka liittyvät tähän foorumiin. Minun mielestäni täytyy kuitenkin kuulla äh, näitä, kun on kysymys asioista, jotka koskettavat heitä. Haluan kiittää esittelijä Pirinskiä. Hän on osoittautunut hyväksi sopimuksen neuvottelijaksi. Haluaisin myöskin kiittää Alankomaiden puheenvaltiota ja sanoa, että jos uskomme yhteiseen tavoitteeseen, ei kenties saavuteta kaikkia tavoitteita, mutta päästään joka tapauksessa eteenpäin. Myös silloin, kun on kysymys tällaisesta laittomasta työstä. Seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien edustajat. Edustaja Tomch. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa komissaari, komissaari Täisen, kollegat, Pimeä työ on varmasti yksi kaikkein kiireellisimmistä ongelmista Euroopassa, Euroopassa ja sillä on paljon vaikutuksia myös budjettiimme. Tämän lisäksi se vaikuttaa myös kaikkiin ihmisiin, jotka pimeää työtä harjoittavat. Sosiaalinen polkumyynti Euroopassa ei ole hyväksyttävää enää tänä päivänä. Siitä huolimatta hallitukset, jotka vastaavat pimeän työn torjumisesta omissa maissaan, ihmiset, jotka suostuvat tekemään pimeää työtä, ovat useinkin eivät ole tietoisia siitä, mitä pitkän aikavälin vaikutuksia tällaisella työllä on. Siitä syystä nämä pitkän aikavälin vaikutukset ovat paljon ö, vakavampia kuin lyhyen aikavälin hyöty. Kuten todettiin, pimeää työtä on erilaista. Ja näin ollen siihen vaaditaan erilaisia lähestymistapoja. Euroopan unionissa on tästä syystä tärkeää, että meillä on yhteinen lähestymistapa ja suuntaviivat, jotta voidaan ennaltaehkäistä pimeän työn harjoittamista. Ja tämä foorumi on oikea vastaus siihen – suhtaudun myönteisesti siihen, että työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan, mutta on tärkeää myös pitäytyä toissijaisuusperiaatteessa. Vielä kerran kiitokset esittelijälle, Pirinskille. Pitkien neuvotteluiden jälkeen on päästy kompromissiin. Steinruck. Kiitoksia edustaja Steinruck. Seuraavana puolitoista minuuttia. Minäkin haluaisin yhtyä niihin, jotka kiittävät kollega Pirinskiä ja kaikkia muita, jotka olivat mukana tämän mietinnön tiemisessä, koska pimeällä työllä on kylläkin valtaisia vaikutuksia Euroopan kansantalouksiin, se epäreilua kilpailua, joka massiivisesti lisääntyy monilla aloilla tämän vuoksi, eikä tämä vaikuta pelkästään yrityksiin, jotka haluavat toimia reilulla tavalla. Sillä on myöskin vakavia sosiaalisia vaikutuksia työntekijöihin, joita se koskettaa. Tästä tätä foorumia ennen ei ole ollut oikeastaan mitään aloitetta Euroopan tasolla, olisi pyritty torjumaan pimeää työtä, ilmoittamattomia työsuhteita. Vaikkakin me elämme eurooppalaisilla työmarkkinoilla, ja jos me katsomme kansallista työn valvontaa, niiden toimivalta päättyy maiden rajoilla. Foorumi kuitenkin voi olla vain ensimmäinen askel, mutta se on askel oikeaan suuntaan, ja olen yhtä mieltä siitä, mitä eräs aiemmista puhista sanoi, että me tarvitsemme enemmän eh, sitoutumista pimeän työn torjumiseen. Ratkaistu ei kuitenkaan vielä, ei ole tilanne, joka koskee postilaatikoyrityksiä tai kansallisten palvelujen valvontaa tai rajat ylittävien eh, rajat ylittävää työn valvontaa. On hyvä, että kaikki jäsenvaltiot haluavat sitoutuvasti osallistua tai joutuvat sitoutuvasti osallistumaan tähän foorumiin ja on tärkeää, että myöskin ammattiliitot, jotka usein havaitsevat, missä on ongelmia, jotka liittyvät pimeään työhön, että nekin ovat katsoneet, että tarvitaan muutoksia. Mutta me tarvitsemme kuitenkin Euroopan laajuisia yhteisiä sitovia määräyksiä ja rajat ylittävää valvontaa. McIntyre. Edustaja McIntyre, kaksi minuuttia. Uh, thank you very much, uh, Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Pirinskiä ja kaikkia varjoesittelijöitä työstä tämän asian parissa. Tässä on tehty paljon yhteistyötä ja mielestäni me kaikki olemme hyötyneet siitä. Pimeä työ on vakava aihe, se vaikuttaa kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti se vaikuttaa veronkierron alalla, se on erityinen ongelma, petoksia on helpompi tehdä, laiton maahanmuutto ja kaikki. Se tietysti hankaloittaa myös yritysten työtä ja vaikuttaa työntekijöihinkin. Tällainen foorumi on hyvä esimerkki siitä, miten EUn pitäisi toimia. Se tunnustaa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja se tuo lisäarvoa niin, että jaetaan kokemuksia ja hyvi, parhaita käytäntöjä ja tehdään rajat ylittävää yhteistyötä. Juuri tässä me voimme nähdä, miten tällainen foorumi vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, mutta tunnustaa samalla jokaisen jäsenvaltion suvereniteetin. Meidän täytyy myöntää, että pimeä työn osuus vaihtelee jäsenvaltiosta riippuen. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa OECDn tietojen mukaan epävirallinen talous on noin 1,7 prosenttia, kun taas joissakin toisissa jäsenvaltioissa tuo osuus on jopa 30 prosenttia. Eli tässä on tiettyjä prioriteetteja. Ensinnäkin foorumin täytyy keskittyä tiedon ja parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamiseen sen sijaan, että luodaan jonkinlaisia pakkokeinoja täytyy huomioida subsidiariteetti ja jäsenvaltioiden yksinomainen toimivalta. Tietysti tällainen yhteistyö voi olla enemmän pakollista, se on hyvä asia, mutta tässä pitäisi myös vapaaehtoisesti toimia vähän tapauskohtaisesti. Sitten foorumi toimisi hyvin, kiitos. Kiitoksia edustaja McIntyre. Sunilta Beveridgeilta teillä on kaksi äh, sinistä korttia. Vastaatteko näihin? Sani ensimmäisenä. Kiitos. Euroopan edustaja, jos ymmärsin oikein teidän puheenvuoronne, kysymys on perustavanlaatuisesti teidän mielestäni yhteistyöstä eikä suinkaan siitä, että kysymys olisi sitovista säännöistä. Siksi jotkut ovat sitä mieltä, että yhteistyötä kuitenkin voisi edistää se, että olisivat yhteiselle hengelle perustuvat eurooppalaisen vähimmäispalkan käyttöönottaminen. Oletteko te tämän puolesta vai tätä vastaan? And Mr. Etheridge, and then I'll... Etheridge seuraavana. Those questions, so Mr. Etheridge. Yeah. Edustaja Etheridge, kiitoksia. Niin, ja huomenta vaan West Midlandsin kollegallani. Sanoitte, että tässä täytyy olla kyse e, suverenista maista, jotka tekevät yhdistyöstä, ja toinenkin kollega taisi tämän mainita puheenvuorossaan. Onko mitään syytä sille, miksi yksikään näistä hyvistä asioista, jotka, huomautit, jotka otit esille, eivät voisi tulla hoidetuksi ihan suverenissa kuningaskunnassa ilman, että EU siihen puuttuu? Tämähän on ihan tavallinen sopimus. Miksi tätä itse voitaisiin hoitaa? Madam McIntyre, please. Edustaja McIntyre. Thank you. Well... Kiitos. No ensimmäiseen kysymykseen vastaisin. Vähimmäispalkat eivät liity millään tavalla pimeä työtä käsittelevään foorumiin. Uskon, että ymmärsit väärin sen, mitä sanoin. On hyvä olla erilaisia toimenpiteitä, joita foorumilla voidaan toteuttaa, ja jokainen niistä perustuisi vapaaehtoisuuteen. Jäsenvaltiot voisivat valita, mikä toimenpide olisi niiden kannalta tärkeä. Minusta vaikuttaa siltä, että tiivistetty yhteistyö on hyvä tapa meille tehdä yhdessä töitä. Ja sitten Bill Edridgelle tietenkin, kun tulet tuosta puolueesta, mistä tulette, niin ette halua nähdä mitään Euroopan tasolla tehtävää. Mutta on kuitenkin joitakin tapauksia, ja tämä on yksi niistä, joissa EU voi tuoda lisäarvoa ja ne ovat sellaisia tapauksia, joihin, joissa meidän mielestäni meidän pitää osallistua. Kaikki jäsenvaltiot tietenkin tekevät, ovat siitä yhtä mieltä. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan myös rajat ylittävästi. Jos haluaa yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdä tämän yksin, niin tulee paljon enemmän hankaluuksia. Täällä meillä on välineet tiedottaa ja käydä, tai olla vuorovaikutuksessa muiden jäsenvaltioiden kanssa. Ei tässä mitään pakollista nyt ole. Thank you. Um, next speaker, Madam Harkin. Two minutes. Kiitoksia edustaja Harkin. Seuraavana kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä Pirinskiä ja varjoesittelijöitä Janatomia siitä, että nämä ovat täysin sitoutuneet tämän foorumin perustamisen, joka parantaa yhteistyötä pimeän työn torjumisessa. Se, että jäsenyys on pakollista, merkitsee sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy osallistua. sen mukaan niiden täytyy myös olla mukana tietojenvaihdossa, kun äh, kehitetään asiantuntemusta ja analyysejä. Ja se itsessään on jo parantamassa horisontaalista käsityskykyä siitä, mitä tapahtuu. Kuitenkin, kun osallistuminen pakollista, kaikki suositukset, mitkä tulevat foorumilta, ovat jäsenvaltioiden vapaasti täytäntöön pantavissa. Tässä kysymys on paljon enemmän porkkanasta kuin kepistä, ja siitä syystä jäsenvaltiot, jotka ovat olleet mukana näiden työkalujen kehittämisessä ja tietojenvaihdossa ja täytäntöönpanossa, kun kysymys on yhteistä käytänteistä, niin tällaiset jäsenvaltiot, jotka näin tekevät, todennäköisemmin myös täytäntöönpanevat toimia itse. Foorumi ei ole minkään kansallisen lainsäädännön vastainen eikä ehdota mitään harmonisointia tällä alalla, mutta se on tärkeä virstanpylväs vahvemman yhteistyön tiellä. 18 prosenttia EU-BKTstä tulee harmaasta tuloudesta. On tärkeää muistaa, että sillä on kielteisiä vaikutuksia sekä itse työntekijöihin että yhteiskunnalle. Monet työntekijöistä ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. He helposti hyväksyvät huonoja työolosuhteista. Usein ei ole minkäännäköistä sosiaalista suojelua, ei eläkejärjestelmää, ei terveydenhuoltoa, epämääräiset työolosuhteet ja niin edelleen. Ja yhteiskunta ei saa myöskään verotuloja. Yritykset kilpailevat epäreilulla tavalla keskenään. Seuraavaksi katsomme verokiertopakettia, mikä ottaa myöskin esille koordinoidun toiminnan tärkeyden. Tämän kaltainen koordinoitu toiminta eurooppalaisen foorumin puitteissa sekä kansallisella että rajoylittävällä tavalla on oikein tervetullut. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Kari, minuutti. <clears throat> Kiitos. Ensinnäkin Kiitokset komissiolle ja esitelle työstä, jota on tehty unionin sisämarkkinoilla. Olemme voineet nähdä valtaisaa sosiaalista polkumyyntiä työntekijät, jo ovat huonoissa olosuhteissa ja palkat ovat yhä huonompia ja usein tämä on sellaista työtä, joka on pimeää työtä. Se on hirvittävää työntekijä, joka menettää kaikki oikeutensa, mutta tämä on hyväksi myöskään yhteiskunnalle, sillä me tarvitsemme eh, tuloja valtiolle verojen kautta ja tarvitsemme hyviä työpaikkoja. Tämä foorumi on hyvä asia, koska se on tiettyä koordinointia, mutta toisaalta me emme anna jäsenvaltioille kuitenkaan mahdollisuutta vaatia sitä, että olisi tällaisia rekistereitä, jos Norjassa työntekijät, jo, he joutu, heidän mahdollisuus ilmoittaa ja vaatia oikeuksiaan ja vaatia sitä, että kaikki asiat otetaan säytön mukaisesti ja silloin, silloin äh, sanka, rankaistaan niitä yrityksiä, jotka harjoittavat sosiaalista polkupyyntiä. Edustaja Rentke, kaksi minuuttia. Dear Commissioner, dear colleagues, dear Mr. Pirinski and... Arvoisa puhemies, hyvät varjoesittelijät Pirinski. Pimeä työ on todella suuri, mutta näkymätön ongelma EU:ssa. Tutkimusten mukaan harmaan talouden ala on jopa 18,4 prosenttia EUn jäsenvaltioiden BKTstä. Tällä on merkittäviä vaikutuksia. Ensinnäkin menetetään suuria veroja, määriä veroja, Lisäksi kilpailu on epätasapuolista ja se rankaisee myös niitä työnantajia, jotka noudattavat sääntöjä ja pitävät kiinni hyvistä työolosuhteista. Työntekijöillä on myös tällöin rajalliset mahdollisuudet tiettyihin sosiaalietuuksiin ja sosiaaliseen suojeluun. Meidän täytyy puuttua tähän yhdessä EUn tasolla. Ja tämä foorumi on ensimmäinen askel. Siellä vaihdetaan hyviä, parhaita käytäntöjä ja jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa määrätietoisempia toimenpiteitä pimeän työn torjumiseksi. Sosiaaliturvajärjestelmät, työntekijöiden oikeudet ja verot ovat asioita, jotka täytyy ottaa lähtökohdaksi tälle foorumille niin, että voidaan torjua pimeää työtä. Täytyy tehdä yhteistyötä myös työsuojelussa ja kehittää sellaisia poliittisia toimenpiteitä, joilla pakotetaan tai ilmiannetaan työnantajat, jotka hyödyntävät näitä pimeitä työntekijöitä. Pimeät työ on yksi suurista haasteista heittämättä ja siksi meidän täytyy käyttää tätä foorumia torjuaksemme sitä ja meidän täytyy luoda sosiaalisesti kestävä perusta EU:ssa. Kiitoksia edustaja Collins, kaksi minuuttia. puhemies. Ainoat työpaikat, joita työllisyys valiokunta on kykenyt tuottamaan, ovat tällaiset kuvitteelliset työpaikat foorumeissa, jossa kaiken näköiset siipeilijät, joita auttaa sihteeristö, voivat kokoontua. Täällä saadaan kuulla paljon kaikista pahoista käytännöistä yrityksistä, jotka välttävät veroja. Monet niistä tietysti tulevat Luxemburgin alueelta, josta puheenjohtaja Juncker oli pääministerinä 15 vuotta. Pitäisi kuitenkin huomata, että veronkierto toisin kuin verojen välttely ei ole, veron välttely toisin kuin kierto ei ole laitonta. Monet ihmiset, jotka ovat työskennelleet yksityisellä yrityksellä, ovat joutuneet pitämään kirjat punaisilla, tietävät mikä ero tässä on. Yrity- yksityisyritykset voivat nimittäin käyttää rahansa paremmin kuin julkinen sektori ikinä kykenee. 55 miljoonaa päivittäin, joita Britannia lähettää tähän paikkaan, on no, siitä aivan loistava esimerkki. Mutta jos katsomme taloussuhdanteita, täällä on sellaisia, joita Piriske ymmärrä lainkaan, niin silloin tarvittaisiin nimenomaan tätä veron Tämä on kuitenkin Euroopan unionin selkeä suunta, kuten se, että veronmaksajien rahoja käytetään vain juhlimiseen ja hyvin aterioihin. Vaikka Euroopan talouksilla on valtavat velat, niin neljännes miljoona euroa suunnataan joka vuosi pelkästään tähän foorumiin, jotta voidaan niitä käyttää sitten ravintolalaskuihin, ensiluokan matkusteluun ja hotellilaskuihin. Nimenomaan sääntelyn purku johtaa siihen, että meillä on talouskasvua ja työpaikkoja. Siinä tapauksessa Tämä naurettava puhetalo pitää romuttaa ja otetaanpa vähän työpaikka pois Brysselistä, Strasbourgista ja Luxemburgista, niin ehkäpä meilläkin kilpailukyky kasvaisi siitä. Thank you. Uh, Mr. Martin. Edustaja Martin, kaksi minuuttia. Merci. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Tietenkin täytyy torjua pimeää työtä ja miksei sitten eurooppalaisella tasolla tällaisen foorumin kautta, johon osallistuvat kaikki jäsenvaltiot. Minua kuitenkin vähän pelottaa, että suhtaudutte tähän ongelmaan vähän väärästä suunnasta. Pitäisi ensin puuttua pimeän työn syihin. Pimeä työ tarkoittaa sitä, että yhdellä puolella on ilmoitettu työntekijä, toisella pimeä työntekijä. Toinen ei maksa mitään maksuja, veroja eikä muitakaan. Ja mistä tämä johtuu? No, se johtuu siitä, että työnantaja ei voi enää ei voi enää menestyä ja työntekijä ei enää elä palkallaan. Tämä johtuu kurin, liian kurinalaisesta talouspolitiikasta ja sitten joudutaan miettimään, että mitä, mihin valintoihin työnantajat ja työntekijät tämän takia päättyvät. Työnantaja voi ajautua konkurssiin ja lopettaa tai, työn, tai sitten lähettää työntekijöitä muihin maihin kansallisten työntekijöiden kustannuksella. Ja tässä mietinnössä ei puututa millään tavalla näihin työntekijöihin. Toisella puolella työntekijä jolla joko on töitä tai ei. Hänellä on mahdollisuus ehkä lähteä johonkin toiseen maahan työn perässä tai sitten hän voi jäädä työttömäksi, mutta se ei kuitenkaan, työttömyyskorvaus ei kuitenkaan riitä, vaan hän joutuu ottamaan yhteyttä hyvän tekeväisyysjärjestöihin, jotta saa vaatteita, ruokaa ja voi elättää perheensä. Tämä on aika monimutkainen yhtälö. Eli pimeä työ voi olla ratkaisu siihen, että saa jääkaapinsa täydeltä ruokaa. Ja tämä maahanmuuttajien joukkotulo ja teidän ajamanne politiikat tuskin ovat ratkaisu tähän. Ainut keino, jolla pimeää työtä voidaan torjua, on talousten elvyttämispolitiikka, vahva sellainen, niin että yhteisömenetelmien sijasta ajatellaan tehokasta protektionistista politiikkaa. Kiitos. Herra Zarianopoulos, puolitoista minuuttia. Niin, pimeä työ Euroopan unionissa on 20 prosenttista äh, Kreikassa ja matkailussa on 54 prosenttia, se koskettaa ennen kaikkea naisia ja nuoria. Euroopan unioni haluaisi nyt sitten ennen kaikkea puuttua yksikköpalkkakustannuksiin ja Tähän liittyvät tietysti sosiaalipalvelut ja sitten on lähes sukon naurettava väittää, että tällä tavoin voitaisiin sitten toimia laittonta työtä vastaan. Miksei saman tien sitten vaikka yksisesti määrätä asperin ja se olisi yhtä tehokasta, koska kun olisi tärkeää, että noudattaisiin tiettyjä vähimmäisnormeja palkoissa ja muissa. Tässä käytetään hyväksi myöskin oppisopimusjärjestelmää, ja muuta. Pimeä työtä tulee jatkumaan, tulee jatkumaan ja nyt meillä on 55 prosenttia maksuja, jotka maksetaan palkasta ja tämä johtaa lisääntyvään pimeään työhön ja raman kautta onkin rajoittavat mahdollisuudet saada sosiaaliturvamaksuja tai eläkkeitä ja tämä on katastrofi myöskin sosiaaliturvan turvasta vastaaville instituutioille ja niiden rahoitukselle. On haluaisin myöskin sanoa, että nimenomaan maanviljelijät Kreikassa parhaillaan lakkoilevat tätä vastaan. Herran maan puolitoista minuuttia. Pimeä työ ei ole mikään herrasmiesrikos. Saksassa sen osuus viime vuonna oli 340 miljoonaa euroa. Se, joka tekee näin laskuja, joka järjestelmäisesti jättää maksamatta sosiaaliturvamaksuja ja vahingoittaa yhteiskuntaa, hänen täytyy voida aivan oikein odottaa, että hän saa vankila, vankeusrangaistuksia. Euroopan unionin tapauksessa voidaan sanoa, että tämä on hyvä esimerkki myöhemmin eurooppalaisesta yhteistyöstä. Se, että pohtaisin erikseen sitä, miten voitaisiin estää pimeää työtä. Vastuullisten viranomaisten tulisi pystyä vaihtamaan tietoa hyviksi osoittaneista käytänteistä jäsenvaltioissa. Yhteen tietoja pitäisi voida käyttää yhdessä, pitäisi saada aikaan hyvin koordinoituja operatiivisia toimia. Ja tämän kaiken, sen takana pitäisi ottaa foorumin, joka pitäisi pystyä huolehtimaan tästä hyvillä kustannuksilla, jotka ovat 1,3 miljoonaa euroa vuodessa Progress-rahastosta. Minusta on tärkeää, että käsikirjat ja muut, jotka liittyvät asiaan, eivät ole sitovia koska tärkeää on, että säilyvät edelleen tehokkaat kansalliset valvontajärjestelmät. Valtavasti aiemman komission mielestä tarkastukset euro- rakennustyömaalla Saksassa olivat sellaisia, joita se ei pitänyt hyvänä. Se kääntyi Euroopan tuomioistuimen puoleen, niin hävisi tämän oikeuskäsittelyn. Haluan käynyt Junckerin ja äh, Maria Tassinin puoleen, koska käytäntö on osoittanut, että harmaata taloutta ja pimeätöitä vastaan voidaan torjua vain korkealla valvonnan tasolla. Tätä kautta syntyy voimakkaat sisämarkkinat, jotka saavat laajan hyväksynnän. Minusta hyvä perusta tälle on se kompromissi, joka nyt on syntynyt kolmikantaneuvotteluissa. Se on oikein hyvä lähtökohta. Thank you. Madam Ulfskog, one minute. Kiitoksia edustaja Ulfskog. Puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Kiitoksia tästä keskustelusta. Pimeä työ nimittäin johtaa suuriin tappioihin taloudessa ja verotulojen puuttumiseen. Se johtaa myös vääristyneeseen kilpailuun, kun kaikkia palveluita ei julkisteta ja tietyt osiot saavat silloin itselleen epäreilun kilpailuedun. Yrity, työntekijöitä käytetään hyväksi ja he eivät saa kaikkia etuja, joita heidän kuuluisi saada. Se, että sosiaaliturvamaksua ei makseta työntekijän puolelta silloin, esimerkiksi eläkkeet menevät sivusuun. Pimeän sektorin vähentäminen ja pienentäminen lisää turvallisuutta työmarkkinoilla. Siitä syystä minä kannatan tämän foorumin perustamista. Se on ensimmäinen askel pimeän työn torjumisessa ja erityisesti Mielestäni on hyvä se, että työmarkkinaosapuolet ovat edustettuna sen työssä. Työmarkkinaosapuolethan nimenomaan muodostavat meidän työmarkkinamme ja olen varma siitä, että niiden työpanos tekee tästä foorumista tehokkaan. Kun haluan kuitenkin vedota komission, ettei se pysäytä työtään tähän, meidän täytyy torjua köyhyyttä ja työttömyyttä ja ymmärtää, että ihmiset eivät saa hyväksyä mitä hyvänsä töitä, millä ehdoilla hyvänsä. Lisäksi meillä täytyy olla myös rajoylittävää lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistua siitä, että työntekijöitä ei käytetä hyväksi ja että kaikki saavat saman palkan samasta työstä. Ja että ne, jotka joutuvat rikkomusten uhriksi, voivat kääntyä tuomioistuimen puoleen. Kiitoksia. Edustaja Ylskug, edustaja Carver on esittänyt teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Hyväksyttekö sen? Edustaja Carver. Kiitos puhemies. Kiitos Ulskulta hyväksytte tämän sinisen kortin. Rova, yksi suuri ongelma. Siis kukaan ei tuo pimeää työtä, mutta mitä kuitenkin katsoa yhteiskunnan tilannetta, eikö yhteiskunnan luonne ole sellainen, että aina on ihmisiä, jotka putoavat kynnyksen alle ja on ihmisiä, jotka tekevät pimeää työtä. Tietysti pitäisi viedä eteenpäin sitä, että puretaan, äh, sä, ruvetaan purkamaan sääntöjä, sääntelyä ja ja antaa pienille yrityksille, pk-yrityksille riittävästi tilaa niin, että ne voivat edetä eteenpäin niin, että ne luovat työpaikkoja sen sijaan, että tällaisella liikasääntelyllä ajetaan ihmisiä tällaiseen pimeään työhön. Niin, en nyt oikein tiedä, oliko tässä kysymystä ollenkaan, mutta voin vain todeta sen, että pienyritykset, jotka kilpailevat toisten pienyritysten kanssa, niin, että toiset käyttävät ähm, huonoja ehtoja työntekijöilleen. Toiset pienyritykset ovat todella vihaisia siitä, että meillä ei ole kunnon sääntöjä, jotka kaikki voivat noudattaa. Ja oikea järjestelmä, joka johtaa siihen, että äh, ne, jotka petkuttavat, joutuvat sitten tuomituksi näistä petkutuksistaan. Puhemies, kiitoksia. Edustaja Hock seuraavana. Kiitos ei ole epäilystäkään siitä, etteikö meidän pitäisi torjua ja ehkäistä pimeää työtä. Mutta olisi parasta, jos loisimme järjestelmän, jossa yritykset eivät edes haluaisi tehdä toimia tällä tavalla ja siksi pitäisi olla kannustimia, jotta tämä foorumi toimisi jonkinlaisena strategiana – ja se, että käytetään EUn varoja tällaiseen verosuunnittelun helpottamiseen työ, pitäisi kuitenkin kannustaa työmarkkinoilla työllistämiseen. huolimatta työlainsäädännöstä. Kiitoksia. Calvé Chambon, seuraavaksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitokset esit- Euroopan komission jäsenille. Minä olen niitä, jotka ajattelevat, että tämä on hyvä päivä Euroopalle ja työntekijöille Euroopassa, koska lopultakin me otamme Euroopan tasolle sellaisen ongelman, joka koskettaa kaikkia. Ja täytyy, on hyvä, että jatketaan tällaista sääntelyä askel askelta Euroopan tasolta. Tällä tämä harmaa talous on todellakin vaarallinen. Se tuhoaa kaiken, kaikki tilastot, verotuksen, sosiaaliturvan. Se vääristää tätä, se vääristää demokratian pohjaa, koska totutaan siihen, että on olemassa vyöhykkeitä, joille voidaan erää viittaamatta laista, ja tämä on täysin sietämätöntä. Tämä on ristoa. On hyvä, että Eurooppa nyt ottaa ensimmäisen, vasta ensimmäisen askeleen siihen kohtaan, että ruvetaan kattavasti käsittelemään tätä kysymystä ja jäsenvaltioiden avulla pyritään ratkaisemaan tämä ongelma ja ennen kaikkea pyritään saamaan aikaan työntekijöiden, työntekijöille tässä maanosassa niille, heille kuuluva arvostettu asema. Kiitoksia. Pimenta Lopez seuraavana. Obrigado, senhor presidente. As políticas de direita seguidas... Kiitoksia. Hyvä puhemies. Oikeistopolitiikka, naapuruspolitiikan kanssa on johtanut siihen, että työllisyyslaidantaa on purettu ja on vesitetty työolosuhteita. Portugalissa Troikan politiikka on johtanut siihen, että työtä vastaan on hyökätty osittain tai kokonaan, ja se on johtanut taas pimeän työn lisääntymiseen. epämääräisten työolosuhteiden käyttäminen on myöskin vain lisännyt näitä ongelmia. Se, että pyritään torjumaan pimeää työtä, voi tapahtua vain jäsenvaltioiden puitteissa. Se takaa vakauden ja turvallisuuden. Ja näin varmistaudutaan siitä, että työsopimuksia noudatetaan ja työehtosopimuksia noudatetaan. Toisin sanoen nyt mennään sitä vastaan, mitä Euroopan unionissa ehdottaa. Mr. Schultz. Kiitoksia edustaja Schultes, minuutti. Eh, <clears throat> torej delo na črno seveda kot ste. Kuten monet teistä ovat todenneet, pimeällä työllä on vakavat ja negatiiviset seuraukset monella alalla. Ensinnäkin työntekijöiden oikeudet kärsivät, eläkeoikeudet kärsivät, myös sosiaalioikeudet ja niin edelleen kärsivät. Lisäksi sillä on merkittäviä verotuksellisia seurauksia valtioiden ja EUn talousarvioihin. Mutta meidän, meitä on sanottu, että pitäisi toteuttaa tämä foorumi, jolla voimme tukea pimeän torjuntaa, mutta pitäisi kuitenkin tehdä vielä enemmän esimerkiksi verotuksen alalla, koska nyt politiikka käytännössä pakottaa työntekijä, työnantajat käyttämään pimeitä työntekijöitä. Yritykset, jotka ovat mukana julkis, tai viranomaiset, jotka toteuttavat julkisia hankintoja, niin heidän pitäisi noudattaa työlainsäädäntöä ja torjua pimeää työtä. Ja meidän pitää saada myös todelliset luvut pimeän työntekijöistä. Mr. Jakovcic, would you accept it? Hello Jakovcicista on sinä kortti, hyväksyttekö sen? Not että... Mr. 30 sekuntia. Kiitoksia. Niin, kiitoksia edustaja Scholtes siitä, että hyväksyttekin sinisen kortin. Kysymykseni on se, että oletteko samaa mieltä siinä, että Ja että tällä harmaassa, harmaassa taloudessa on eroja. Joissakin maissa on 1,2 prosenttia pimeitä työtä, toisissa 30 prosenttia. Voidaanko asia ratkaista Euroopan tasolla? Ehkäpä joku eurooppalainen tarkasteluvirasto ratkaisisi tämän ongelman. Kiitos paljon kysymyksestä. No, toden totta. Työntekijöiden oikeuksien suojelu on mielestäni sellaista työtä, jota on tehtävä Euroopan tasolla. Jos meillä on ihmisoikeuksissa vastuussa oleva oikeusasiamies, niin mielestäni yksi ihmisoikeuksista on myös oikeus kunnianarvoiseen työhön ja ylipäätään tehdä, oikeus tehdä töitä ja sitä voitaisiin ajaa tämän foorumin kautta. Ja pitäisi ehkä olla myöskin EUn yleinen työsuojeluviranomainen. Eli joku, joka varmistaisi sen, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on todella laadukasta ja tällainen ero prosentista 30 prosenttia muuttuisi. Begin. One minute. Kiitos puhemies. Pian äänestetään pimeän työn torjumisesta torjumiseksi perustavasta foorumista ja sen tarkoituksena on edistää työn työsuojeluviranomaisten välistä yhteistyötä. Meidän pitäisi myös katsoa, että että tässä ei nyt vain ole sanoja paperilla, vaan todella konkreettisesti voidaan torjua pimeää työtä. Ja monissa maissa tehdään pimeää työtä hyvin huonoissa työolosuhteissa, ja tämä ei koske pelkästään maahanmuuttajia, vaan myöskin ihan italialaisia työntekijöitä. Ja siellä muun muassa äh, naispuolisia maataloustyöntekijöitä on kuollut äh, hankalissa olosuhteissa. Eli tällä äänestyksellä meidän pitäisi tehdä oma osuutemme sen puolesta, että pimeästä työstä tulee yhä enemmän ja enemmän eurooppalainen kysymys. Kiitos. Äh, madame Kiitoksia, edustaja Melan. Merci, madame. Kiitoksia, hyvä puhemies. Länsimaisessa yhteiskunnassa ihmisten toiminta on säännelty jo pitkään. Toisin kuin monissa muissa osassa. Tässä mar- markkinoille laittamisessa tuottavuus on oleellista, eikä näin kunnioiteta yksilöitä. Mitä me pidemmälle tässä mennään, ja tunnustetaan esimerkiksi yksilön ominaisuudet ja pidetään sitä valtion taloudellisen edistymisen pohjana. On tärkeää ottaa huomioon tällainen sosiaalinen kehitys kaikissa eurooppalaisissa maissa viimeisen 200 vuoden ajalta. Humanisti kristillinen kehitys on ollut oleellista tässä suhteessa. Mutta äh, juistaminen vaikuttaa tähän voimakkaasti. Monista etuuksista joudutaan luopumaan ja petokset ovat arkipäivää. Jos halutaan torjua pimeää työtä, se tulee tehdä nopeasti, erityisesti kun katsotaan, että uusi digitalisointi vaikuttaa kaikkiin työolosuhteisiin. Nimenomaan talouksiemme säilyminen on tässä suhteessa oleellista. Näin ollen kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, on tärkeää parantaa työntekijöiden työolosuhteita, mutta emme halua mitään hypersääntelyä Euroopan puolelta, joka ei ota huomioon työntekijöitä, emmekä mitään vuotavia ulkorajoja tai kymmentä tuhatta pakolaislasta, jotka ovat hävinneet kuin tuhka tuuleen viimeisen muutaman viikon ajalta. Kiitoksia. Fontuulis seuraavana minuutti. Joka tapauksessa meidän täytyy lopettaa työntekijöiden risto. On häpeä, että vuonna 2016 mutta pimeä työ on saavuttanut tällaiset mittasuhteet. Jokaisen työntekijän täytyy voida nauttia sosiaalista suojelua ja saada oikeudenmukainen palkka ja lopuksi vielä sellainen eläke, että hän voi elää mukavasti. Jopa työntekijöiden perusoikeudet edelleenkin jäävät heiltä evätyiksi niin sanotun kilpailun nimissä. Kokonaisia maita joutuvat joutuu tällaisen kohtelun kohteeksi, mitomainen Kreik- tukapa Kreikkaan ja katsokaa, mitä siellä tapahtuu Kreikassa. Te olette saaneet aikaan hirvittävän inhimillisen kriisin toimenpiteelle. Te sanotte, että tämä on tulevaisuutta. Tulkaa katsomaan. Me haluamme kuitenkin toimia toisenlaisen Euroopan puolesta, oman tulevaisuutemme puolesta. Me haluamme sanoa ei sellaiselle Euroopan nulle joka suojelee suurpääomaa, sellaiselle Euroopalle, jossa pyritään alistamaan ihmisiä, jossa kansantaloudet pyritään tuhoamaan. Te, joita todella kiinnostavat työntekijöiden oikeudet, te varmastikin olette halunneet itse korvata jo kauan eurooppalaiset työntekijät laittomilla maahanmuuttajilla. Näitä uusia työntekijöitä on varmastikin huomattavasti helpompi riistää. Tämä on todella sitä, että mennään yhä alemmalle tasolle. Puhemies, Schulz on sanonut, että Euroopan pitäisi olla maahanmuuttajia, mutta tämä politiikka on sellaista, että se voidaan kyllä heittää kaatopaikalle. Mun tuulisi teille on Grapinilta sininen kortti. Hyväksyttekö sen Grapini? Mulțumesc, doamna președintă. Stimate coleg, ați spus... Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Sanoitte muun muassa, että ette halua suuryrityksiä suojeltavan. Oletteko sitä mieltä, että vain tehden yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä voimme tunnustaa ne paikat, joissa pimeä työtä tehdään? Ja näin emme sitten suojele niitä rikkomuksia, että työntekijöihin kohdistetaan. Hyvä kollega, ehkä ette oikein ymmärtänyt, mitä minä sanoin. Näin minä en Minä sanoin, meidän täytyy suojella kaikkia työntekijöitä, koska kaikilla kuuluvat samat oikeudet, työskentelevätpä he suuressa vai pienessä yrityksessä, mutta tällä politiikalla, jota harjoitetaan, sillä suojellaan vain suuria yrityksiä eikä suinkaan työntekijöiden oikeuksia. Thank you. Kiitoksia. Mm-hmm. Seuraavana Lavrieux, puolitoista minuuttia. Madame la Présidente, Arvoisa puhemies, hyvä komissio tai sen hyvä edustaja, hyvät kollegat. Eurobarometrin vuoden 2013 tutkimuksessa äh, pimeä työ on 15-30 prosenttia e, joidenkin jäsenvaltioiden BKT, ja tämä on todellinen uhka meille, se yhteiskunnalle ja taloudelle. Tilais, tapaukset ovat vakavia, työntekijöillä on todella epävarmat äh, työolot, kilpailu on epäoikeudenmukaista ja menetetään veroja. Pimeä työ myös johtaa epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen, koska jotkut eivät noudata sääntöjä. Valitettavasti eh, jotkut, jäsenvalta, jotkut valtiot tai alueet voivat jopa ajautua konkurssiin sen takia kyse ei ole mistään lisäsääntelystä, vaan jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä. Minä en ymmärrä tämän oikean siiven kannanottoja täällä nyt ollenkaan. EU on vihdoinkin aika avata silmänsä ja nähdä epäreilu kilpailu ja siihen liittyvät ilmiöt. Pimeän työn taistelua on tehtävä myös ennakoivasti. Täytyy puuttua ongelmiin, joita on myöskin kansallisessa lainsäädännössä, koska ne eivät yleensä sovellu nykyyhteiskuntaan ja sen muuttumiseen. 50 prosenttia haastatelluista Eurobarometrin mukaan pitävät tätä foorumia molempien osapuolten kannalta hyvänä. Eli tiekartta on nyt olemassa, mutta meidän täytyy myöskin luoda tai vähentää hallinnollista rasitusta ja mm-hmm. verorasitusta sekä yritystemme että työntekijöiden kannalta. Kiitos. Madame Jong. Jong seuraavana. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Näinä aikoina, kun voidaan valita, että ei ole työtä ollenkaan, pimeää työtä tai joustavaa työtä, hyvin monet ihmiset ovat puu ja kuoren välissä. Ja siitä syystä on erittäin tärkeää, että pimeää työtä ja näennäisyrityksiä tuodaan päivänvaloon niin, että ihmiset voivat hyödyntää olemassa olevia oikeuksia. Siitä syystä haluan kiittää kollega Pirinski ja hänen kollegoitaan työstä tämän asian parissa, jotta pimeä työ tulee päivävalon. Se on ensimmäinen askel työntekijöiden vä- kohdistuvan väärinkäytöstä vastaan ja samanarvoisen toimintaympäristön vesittämistä vastaan. Toivottavasti tästä foorumista tulee hyvä aloitus jäsenvaltioiden yhteistyön parantamisella. Nämä ovat kaikki myönteisiä asioita. Myönteistä on myös se, että työmarkkinaosapuolten osallistuminen foorumin jäsenenä on mukana edesauttamassa ongelmien tunnustamista tietyillä toimialoilla tietyissä maista. Ja tässä syystä on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot sitoutuvat tähän lähestymistapaan. Esimerkiksi Belgiassa tämä lähestymistapa on jo johtanut siihen, että valtiovarainministeri on saanut todella suuria summia valtion kassaan. Ja siitä syystä tämä on yksi osa palapeliä. Pyydän, kysyn komissaarilta, missä tämä työmarkkinapaketti nyt viipyy, koska tämän foorumin kanssa meillä täytyisi olla myös ehdotuksia, joiden avulla voidaan tukkia porsaalle reijät lainsäädännössä. Kiitoksia. Trebesius seuraavana. Kiitos puhemies. Esittelijä eurooppalaisen foorumin luomiseksi, jolla vahvistetaan pimeän työn torjumista, on tulosta vaikeista neuvotteluista ja vakuuttavaa osoitus siitä, miten ECRn kanta vei lävitse, koska tässä kävi selväksi, että jäsenvaltioiden suorituskyky tällä alueella on hyvin erilainen, että ei ole mitään järkeä ratkaista näitä kysymyksiä pelkästään eurooppalaisesti. Joillekin mailla tämä asia on hyvin hallinnassa ja olisi tyhmää tätä toimintaa rasittaa liikasäätelyllä. Jäsenvaltioiden, ei ole, jäsenvaltioiden täytyy kuulua tähän foorumiin ja, ja osallistua säännöllisiin kuulemisiin, mutta kenenkään ei tarvitse ottaa omakseen eri poliitikkoja. Tämä tavoite on enemmänkin kokemuksen vaihto, ja tämä merkitsee sitä, että heikommat maat voivat hyötyä vauvakkaampien maiden kokemuksista, ja EU saa välittäjän ja organisoijan roolin. Ajattelen keskittymisen etenemistä monilla politiikan alueilla. Tässä nyt toimitaan järkevästi, siksi mielelläni tuen tätä mietintöä olisi hyvä, jos tulevaisuudessakin nähtäisiin samanlaista lähestymistapaa. Speaker, Mr. Marino. Marinho Pinto seuraavana. Prevenção e dissuasão do trabalho. Ennaltaehkäisy ja pimeän työn houkuttavuuden poistamisen täytyy olla yhteisen työn kohteena ei niin, että sitä tekevät jäsenvaltiot ja EU erillisesti, jäsenvaltiot erikseen. Täytyy voida vakauttaa sosiaaliturvajärjestelmät ja pimeä työ myös kyseenalaistaa markkinalait ja aiheuttaa epäoikeudenmukaista kilpailua jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi työntekijöiden oikeudet kärsivät. Pimeätä on usein myös rajat ylittävää. Usein pimeän työntekijät ovat muita heikommassa asemassa olevia, kuten naisia, kotityöntekijöitä, maahanmuuttajia. Erityisen huolestuttavaa tässä on nuorten ja työharjoittelijoiden käyttö niin, että he tuuraavat vakituisia ammattilaisia. Yritykset käyttävät näitä nuoria ja pistävät heitä tekemään erityistehtäviä ilman kunnollista palkkaa. Kiitos. Jarik. Kiitoksia Löijä Rik. Seuraavana minuutti. Pimeän työn lisääntyminen kertoo selkeästi yhteiskuntamme toimimattomuudesta ja globaalista kriisissä. Säästötoimenpiteet, jotka ovat tähän johtaneet, jotka painostavat myös vakaan työn vähenemiseen ja pimeän työn lisääntymiseen. Tämä myöskin vaikuttaa siihen, että ei ole mitään sosiaalista eikä sosiaaliturvaa työntekijöillä. Näin kaikki työ ehdot mitätöityvät ja tämä johtaa puutteisiin sosiaaliturvan rahoituksessa ja valtioiden tulonsaannissa. Ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivi mahdollistaa myös sen. Komission tarjoamat uudet mallit yrittäjyyteen ovat myös olemissa. Uuden työmallit, kuten vaikkapa Uber, eivät tarjoa mitään sosiaaliturvaa työntekijöille. Tämä ehdotus on hyvä ehdotus, mutta meidän täytyy mennä vielä syvemmälle. Katsotaan, katsoa uudelleen lähetettyjen työntekijöitä koskevaa direktiiviä. Meidän täytyy säädellä rajatyöntekijöiden tilannetta ja täytyy ottaa käyttöön Euroopan työsuojeluviranomainen. Ja kun meillä on uusi talousmalli, täytyy luoda sosiaalinen suojelu kaikille arvoisa presidenta. puhemies rouva komission jäsen. Talouden elpymisen täytyisi heijastua yhteiskunnan kaikkiin eri osiin. Siksi on tärkeää, että edistetään työntekoa niin, että työnteko olisi hyvän laatuista. Ensimmäinen askel on se, että taistellaan pimeää työtä vastaan ja sen vaikutuksia vastaan, jotka koskevat yhteiskuntaa. Tämä koskettaa työntekijöitä, heidän oikeuksiaan, heidän työolosuhteitaan ja palkkojaan, niin myöskin heidän eläkeoikeuksiaan. Ja se vaikuttaa kielteisesti myöskin työ, sosiaalisen suojelun järjestelmiin, aiheuttaa kilpailua yritysten välillä, joka ei ole reilua, ja vaikuttaa myöskin talouteen tätä kautta. On hyvin vakavia tietoja Espanjassa ja maissa, joissa on korkea työttömyyden taso, lasketaan, että voisi olla neljä miljoonaa työntekijää, jotka tekevät pimeää työtä. Se merkitsee sitä, että 18 prosenttia aktiivista väestöstä, eli 1,3 miljoonaa on sellaisia, joita koskettaa tällainen petokos, joka liittyy työhön. Ja on olennaista, että jäsenvaltiot tekisivät kaikkea se, että tällainen pimeä työ muuttuisi laisiksi työksi, että tähän annettaisiin tukea. Täytyy löytää sellaisia välineitä, joilla voidaan valvoa työsopimuksia ja harjoittaa parempaa valvontaa ylipäätään. On taustatava myöskin erilaisia väärinkäytöksiä vastaan. Kiitos. Joo. Next speaker, madam. Kiitoksia Sarona Blinkevičiūtė. Pirmiausia, Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Pirinskiä ammattimaisesta työstä ja ammattimaisesta neuvottelutyylistä. Pimeän työn laajuus on suuri, mutta myös se, että yhteiskunnassa suvaitaan sitä. Ja siksipä haluaisinkin kannustaa jäsenvaltioita myös kouluttamaan työnantajia ja toimimaan niin, että työn on, pimeä työ ei ole laillista. Yhteiskuntaa täytyy kouluttaa näistä asioista. Ihmisillä ei ole mitään sosiaalitakuita, palkat ja eläkkeet jäävät pieniksi ja toisaalta jäsenvaltiot jäävät ilman tiettyjä tuloja, mikä vaikuttaa myös kielteisesti sosiaaliturvajärjestelmään ja maiden talouteen. Myöskin kilpailu vääristyy. Kolmanneksi, pimeä työ on hyvin yleistä sellaisilla aloilla, joilla on paljon töitä, kuten hoitoala, vanhustenhoito, lastenhoito, kotityöt ja muut. Siellä on paljon naisia töissä ja näitä aloja on myös hyvin vaikea hallita ja tehdä niistä ei-pimeää työtä heillä ei ole minkäänlaisia sosiaalitakuita ja siksi toivon, että eurooppalainen pimeän työn foorumi eh, toimii tehokkaasti ja edistää jäsenvaltioiden yhteistyötä. Komission jäsen Taisen sanoitte, että tekisitte kaiken mahdollisen, jotta tämä toivoi ennen kesää. Kiitos. One minute. Kiitoksia. Edustaja Krasnodivski, minuutti. Kiitoksia. Eurooppalainen foorumi, joka tässä mietinnössä mainitaan, voi vähentää pimeän työn määrää vain siinä tapauksessa, jos se edesauttaa tietojen ja käytänteiden vaihtoa. Ja vain jos sen avulla ei pakoteta kaikkia mihinkään yhden ratkaisuihin. Meidän täytyy katsoa verotusta ja muita kuluja. Ongelmana saattaa olla myös laillisten työpaikkojen puute ja liian korkeat palkat. Meidän täytyy myös tarkastella täysin joustamatonta työlainsäädäntöä, kuten myös eläkejärjestelmiä. joita usein käytetään budjettiongelmien lieventämiseen. Lisäksi täytyy katsoa pimeän työn hyväksymisen ehtoja työntekijöiden ja yritysten piirissä. Tämä kuuluu jäsenvaltioille. Kiitoksia. Jusmenova. Kiitos puhemies. Se, että vahvistetaan yhteistyötä EUn tasolla niin, että voidaan vähentää pimeää työtä on erittäin tärkeää, ei pelkästään Euroopan talouksien kannalta, se on olennaisen tärkeää myös kansalaisille. Harmaa talous ja pimeä työ vievät pohjaa pois ihmisten mahdollisuuksilta hyötyä sosiaaliturvasta ja samoin muista sosiaalisista hyödyistä, kuten eläkkeistä, lomista, niin että he voivat joskus levätä äidityyslomista, maksuista, jotka koskevat ylityötä. Hyvin usein työntekijät ovat todella epätoivoisia, joten hän on pakko ottaa vastaan pimeää työtä. Ja myöskin korkea työttömyys edistää osaltaan pimeän työn lisääntymistä. Siksi meidän pitäisi hyväksyä ja pitää hyvänä näitä toimenpiteitä, joilla pyritään torjumaan pimeää työtä. Meidän pitäisi saada aikaan lisää yhteistyötä valtioiden ja vastuuviranomaisten välillä keskeisellä tasolla ja muuallakin. One minute and a half. Kiitoksia. Seuraavana Kozlovska Rajevic. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Hyvä komissaari, hyvät naiset ja herrat. Pimeä työ käy kalliiksi yhteiskunnalle ja taloudelle. Ihmiset eivät myöskään saa niitä oikeuksia, jotka heille kuuluvat. Siitä syystä tarvitsemme tätä foorumia. Olisi huonoa, jos tämä keskittyisi vain työtarkastuksiin. Hyvin monet työntekijät epätoivoissaan ryhtyvät tekemään pimeää työtä tai siitä syystä, että ei ole riittävästi ö, hyviä sääntöjä. Pimeän työn torjuminen siitä syystä tulisi mielestäni keskittyä parempaan avoimuuteen ja työnantajien taakan vähentämiseen. Me tarvitsemme parempaa sääntelyä, varsinkin kotona tehtävän työn suhteen ja se koskee naisia. Sitä on vaikea valvoa. On erinomaisia esimerkkejä ratkaisuista. Esimerkiksi Belgiassa ja Ranskassa on erilaisten on erilaisten lipukkeiden käyttöä, ja, joita hyödyntää tässä suhteessa. Ja meidän täytyy valmistella oikeita säännöksiä tätä työmarkkinaolosuudetta vasten. Ja tästä syystä meidän tulisi mm, vasta viime kädessä tyytyä siihen, että tehdään tarkastuksia. Benifei minuutti. Presidente. Kiitos puhemies. Meillä on tässä hyvin tärkeä teksti edessämme. Me luomme korkean tason eurooppalaisen foorumin, jolla on erityisen tärkeä työ, nimittäin torjua pimeää työtä. Tämän ei kuitenkaan pidä rajoittua vain valtioiden talouteen kohdistuviin asioihin. Tässä pitää myös torjua veron kiertoa ja yleisesti edistää työntekijöiden työturvallisuutta. Monesti pimeän työn, pimeät työntekijät esimerkiksi maatalous- tai rakennusalalla joutuvat työskentelemään vaarallisissa oloissa. Tämä pitää todella yleisesti ottaa huomioon. On siis aivan oikein, että EU pyrkii löytämään ratkaisun ja nyt on tämä teksti esillä, jotta jäsenvaltiot ja komissio katsovat, että työnantajien keskuudessakin saadaan tätä eurooppalaista ilmiötä torjuttua. Pimeää työtä pitää torjua ja siksi olen tyytyväinen siihen työhön, jota teimme tämän tekstin parantamiseksi, vaikkakin edis, esittelijä Pirinski oli tehnyt erinomaista työtä. Kiitän häntä siitä. Komission jäsen Taisenilta pyydän, että tämä asia nyt pannaan konkreettisesti täytäntöön mitä pikimmiten. Kiitos. Madame Stevens. Kiitoksia. Edustaja Stevens, eh, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, Minun mielestäni tämä ehdotus menee oikean suuntaan ja haluan ehdottomasti painottaa sitä. Pimeä työ on suuri yhteiskunnallinen ongelma ja se vahingoittaa taloutta siitä syystä, että kilpailu ei ole rehellistä. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy siitä syystä tehdä hyvää yhteistyötä, jotta voidaan tehokkaasti torjua pimeää työtä. Siitä syystä on erittäin hyvä ajatus perustaa eurooppalainen foorumi, jotta voidaan saada aikaiseksi hyvää tietojen vaihtoa. On loogista ja tarpeen, että Euroopan unionilla on tässä oma roolinsa. Huomioon myös, että jäsenvaltioiden toimivaltaa kunnioitetaan, eikä mennä pidemmälle kuin tällainen tukeva rooli antaa edellytyksiä. Meidän täytyy kehittää oikeita lähestymistapaa näihin eri ongelmiin, joita edessämme on. Koska ehdotus ottaa nämä kaikki huomioon, voin sitä ehdottomasti tukea. Thank you. Next speaker, Madame Bilbao. Kiitoksia. Bilbao Barandikka seuraavana. Gracias, president. Kiitos puhemies. Pimeän työn säänteleminen on oikein, koska sillä pyritään parantamaan työntekijöiden tilannetta, jotka, joihin kohdistuu kaikenlaista väärinkäyttöä, on tärkeää myöskin torjua tätä kautta julkisen palvelun huonontumista mitä, mitä vähemmän, enemmän on harmaa taloutta, sitä enemmän on leikkauksia. On tärkeää toimia asiaa vastaan eh, Euroopan tasolla. On hyvä, että on tunnustettu tämä ongelma, joka koskettaa ennen kaikkea naisia. Ja on erityisiä sektoreita, joissa perinteisesti ei valitse tasavertaista. Haluan myöskin sanoa, että on tärkeää, että käyttää vertauksellisia keinoja, joiden kautta voitaisiin muuttaa ovat muistaneet siihen, että tästä laittomasta työstä on tullut hyvää liiketoimintaa, ja tämä todellakin on toimintaa, joka hyökkää meidän sosiaalista malliamme vastaan. Edustaja Ribeiro, puolitoista minuuttia. Um Pimeä työ on sosiaalinen ja taloudellinen vitsaus, joka vahingoittaa työntekijöiden oikeuksia ja vaikuttaa myös valtioiden talouksiin menetettyjen vero- ja sosiaalimaksujen muodossa. Siksi eurooppalainen foorumi, jolla vahvistetaan pimeän työn torjuntaa, on hyvä ehdotus ja täytyy katsoa, että eri alojen edustajat myös osallistuvat sen työhön on olennaista edistää laillista työtä ja poistaa työntekijöihin kohdistuvia väärin, väärinkäytöksiä. Myös väärin ilmoitettu työ on ongelma. Aina ei ilmoiteta oikeita tietoja viranomaisille. Lisäksi pitäisi välttää pimeää työtä niin, että luodaan todellisia kannustimia, jotta työnantajat ja työnantajat ymmärtävät, että heidän kannattaa ilmoittaa työntekijät oikein. Täytyy sitten yleisesti vähentää työvero, työhön kohdistuvaa verotusta ja myös parantaa työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvaa. Jäsenvaltioiden on investoitava terveysalaan, eläkkeeseen, eläkkeisiin ja työttömyysturvaan. Tämä sitten vähentäisi halua ryhtyä pimeään työhön. Madam Reiner, one minute and a half. Edustaja Regner, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Minulle on erittäin tärkeää, että postilaatikkoyritykset tulevat tämän foorumin toimintavaltaan, koska Tällaisiin yrityksiin liittyvät rakenteet eivät pelkästään hyväksikäytä sosiaaliturvajärjestelmiä. Työntekijät silloin kun on oikeuskiista ovat huomattavasti heikommassa asemassa. Silloin on myöskin mahdollista harjoittaa veronkiertoa. Pimeä työ on skandaali, ei pelkästään tällainen perinteinen pimeä työ, vaan tällainen niin, nämä erilaiset muodot, jotka liittyvät tällaiseen uuteen itsenäisen, uuden itsenäisen ammattin harjoittamiseen, koska näiden takana on keinoja, joissa käytetään työoikeutta sosiaalisten standardien kiertämiseksi. Siksi on tärkeää, että on tällainen foorumi, jolla pyritään torjumaan pimeää työtä. Minulle on erityisen tärkeää se, että tämä foorumi syntyy, jolla torjutaan pimeää työtä ja tätä kautta saadaankaan luottamusta työvalvontaan niin, että voidaan saada myöskin tietoa siitä, mitä menee vikaan eri jäsenvaltioissa. Odotankin mielenkiinnolla ensimmäisiä kertomuksia, joita tullaan saamaan, ja että työskennellään suuntaviivoja, jotka valmistavat vastuuviranomaiset jäsenvaltioissa. Ja tämän pitkän tien päässä toivottavasti syntyy jotakin sellaista kuin eurooppalainen työtarkastusjärjestelmä. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Tom seuraavaksi. Hän ei ole paikalla. Ronan seuraavana puolitoista minuuttia. Le travail non déclaré. Pimeä työ on ratkaisevan tärkeä kysymys erityisesti siksi, että sillä on niin merkittävä osuus harmaassa taloudessa. Ja pimeän työn torjunta on toki jäsenvaltioiden eri oikeus, mutta on välttämätöntä lisätä jäsenvaltioiden välisiä synergioita. Ja siksi hyvinkin innokkaasti tuen tämän foorumin perustamista. Pimeän työn vaikutuksia on paljon, niitä on ihan liikaa. Ne vaikuttavat jäsenvaltioiden budjetteihin, sosiaaliturvajärjestelmien vakauteen, yrityksiin, koska kilpailusta tulee epäreilua, työntekijöihin, jotka menettävät eläketyöttömyysoikeutensa, oikeuden terveyshuoltoon ja työtapaturmat ovat aivan hirvittävä katastrofi tällaisessa tapauksessa. Ja se voi olla myöskin taloudellinen katastrofi yritykselle etenkin, jos on kyse pk-yrityksestä, jonka on sitten pakko pistää lappu luukulle. Siksi tuen tätä foorumia, jonka pitää myös puuttua postilaatikkoyhtiöiden toimintaan ja myöskin sosiaaliseen polkumyyntiin Euroopassa. Tämä foorumi on ensimmäinen askel, mutta sen täytäntöönpano on varmistettava ja täytyy myös tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden työsuojeluviranomaisten välillä ja heidän pitää välittää meille tietoa. EUsta täytyy tulla alue, jolla torjutaan sosiaalista polkumyyntiä ja edistetään sosiaalista oikeudenmukaisuutta arvoisa Seuraavana Presidenta. Puhemies. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että ottamassa näin tärkeä askel Euroopan laajuisessa pimeän työn torjunnassa, että Yhdysvallat ovat yhteistyötä, vaihtavat hyviä tietoja, että taistellaan tällaisia taloudellisia ja sosiaalisia ilmiöitä vastaan, jotka ovat hyvin huolestuttavia. Ongelmia on todellakin valtaissa eurooppalaisessa yhteiskunnassa, koska 20 prosenttia BKTstä Espanja, mutta muissa maissa se on 10-15 eh, prosenttia, ja, ja työntekijät ovat eh, uhreja tässä järjestelmässä. Heillä ei ole oikeuksia, heillä ei ole äh, sosiaaliturvaa, ja tämä myöskin vääristää työmarkkinoita, ja tämä myöskin hyvin vakava ongelma äh, julkiselle taloudelle monissa meidän maissamme. Tässä mietinnössä on monia myönteisiä asioita, ja se, että tähän otetaan myöskin äh, mukaan petokset, jotka koskevat sopimusoikeutta, ja että kaikki valtiot muodostavat osata foorumia, mikä on erittäin olennainen kysymys, ja on todellakin hyvin tärkeää äh, tässä yhteistyössä. Tämä on siis myönteinen askel, mutta vain yksi askel jää paljon vielä tehtävää. Täytyy ottaa käyttöön vaikuttavampia välineitä, jotka koskevat tällaista ongelmaa, jotta voidaan to- todellakin torjua tällainen häpeä meidän talouksillemme ja meidän yhteiskunnillemme. Thank you. Uh... Kiitoksia edustaja Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Harmaa talous tarkoittaa tällä hetkellä noin 2 miljardia euroa Euroopassa. Tähän liittyy kolme ongelmaa. Ensinnäkin vahingoitetaan työntekijöiden oikeuksia valtioiden budjetit kuihtuvat ja yritysten välillä Euroopassa käydään epäreilua kilpailua. Ja yrityksistä juuri PK-yritykset, jotka ovat 99 prosenttia kaikista yrityksistä, ovat ensimmäisiä uhreja. Tänään hyväksymme foorumin jonka täytyy olla ensi, ensimmäinen askel pimeän työn torjunnassa, koska vihdoinkin kaikki jäsenvaltiot kokoontuvat saman pöydän ääreen. Näin voidaan käydä syvällistä vuoropuhelua eri viranomaisten välillä ja lisäksi voidaan torjua näennäisyrittäjyyttä ja postilaatikkoyrityksiä. Rajat ylittävä yhteistyö selventää oikeudellisiakin kysymyksiä ja tukkii porsaan reitoja. Tämä ei kuitenkaan saa jäädä miksikään tyhjäksi kuoreksi, vaan täytyy toimia konkreettisesti ja todella vahvistaa tarkastuksia ja rangaistuksia. Pitää myöskin jonain päivänä keskittyä lähetettyihin työntekijöihin liittyviin petoksiin. Kuitenkaan tällainen foorumi ei yksin riitä. Jäsenvaltioiden on myös sitouduttava todelliseen politiikkaan, jossa puututaan tämän ilmiön syihin niin, että kevennetään verotusta ja saadaan yritykset palkkaamaan työntekijöitä aivan laillisesti. Kiitos. Kiitoksia edustaja Simon, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ihan näin alkuun haluaisin huomauttaa, että on kyllä vähän outoa, että tämän päivän keskustelu tästä asiasta käydään sen jälkeen, kun nämä neuvottelut ovat olleet niin eh, hirveän pitkällisiä ja hienosti viety päätöksen Piriskin toimesta. Varmaankin olemme samaa mieltä, että yksi suurimmista ongelmista on pimeä työ. Toiseksi haluaisin vastata kollegoillemme Ukipista vaikka itse asiassa he eivät itse asiassa ole täällä keskustelua varten, eivät ne, jotka puhuivat, kumpikaan heistä ei ole jäänyt kuuntelemaan keskustelua. He ovat pienen teatteriosuutensa hoitaneet ja jälleen häippässeet paikalta, kuten tavallista. Ihan naurettavuuksia siitä, että me emme tarvitse tällaisia säännöksiä, koska se on kilpailun vastaista. He pyrkivät täällä opettamaan meille muille kilpailukyvystä ja taloustiedosta. He eivät ymmärrä siitä mitään, he eivät ymmärrä kilpailua, eivätkä taloustiedettä Koko idea on se, että tässä päässä työmarkkinoita tarvitaan sääntelyä, jotta voidaan saada aikaiseksi tasaveroinen toimintaympäristö. Ne, jotka kärsivät tästä sääntelyn puutteesta, mm, kuten työntekijät, ovat nimenomaan ne pk-yritykset, joiden kilpailukyky ei tule suurista ylikansallisista yrityksistä, vaan yksi alapuolelta ne henkilöt, jotka eivät maksa sosiaaliturvakustannuksia, eivät maksa veroja, jos ymmärsitte tästä mitään, niin käsittäisitte kyllä tämän. Mr. Schulze, one Edustaja Schulze, puolitoista minuuttia. Puhemies, rouva komission jäsen, olemme tänään jo kuulleet monia esimerkkejä siitä, miksi pimeän työn torjunta on niin tärkeää sekä jäsenvaltioille että monille työntekijöille. Ja yksi syy ovat myöskin tyhjät valtioiden kassat ja korkea velkaantuminen. Jos katsotaan lukuja, jotka liittyvät pimeään työhön jäsenvaltioissa Kreikassa 24,6 prosenttia BKTstä, Italia 21,6 prosenttia, jopa Saksassa, minun kotimaassani, on tarvetta. Tilanne siellä on 13 prosenttia. Euroopassa on myös myönteisiä esimerkkejä, esimerkiksi Itävalta alle 10 prosenttia. Ja se, että luodaan foorumi, jossa asiantuntijoiden osallistuminen jäsenvaltioista on sitovaa, on myös hyvin tärkeä oikea askel. Kysymys on parhaiden käytänteiden esimerkkien vaihdosta. On tärkeää pitää kiinni siitä, että tämän uuden elimen täytyy tukea hyviksi havaittuja menetelmiä kansallisella tasolla, miten torjutaan pimeää työntä, ja että saadaan aika jatkuvaa tiedonkulkua eri vastuuviranomaisten välillä. On, on pidettävä saada yhdenmukaisia toiminta toimintamuotoja, mutta ne eivät ole välttämättömiä, koska tämä voisi myöskin heikentää hyviksi havaittuja menetelmiä eri jäsenvaltioissa. Torjunta on siis sen sijaista, ei suinkaan se, että tämä foorumi hyväksyisi jotakin sitovia ehtoja. Tätä kautta sanoisin, että olemme löytäneet hyvin järkevän yhteisen kannan neuvoston kanssa ja tuemme sitä edelleen. Mr. Shogor, one minute and a half. Edustaja Shogor, puolitoista minuuttia. Thank you. Despite its... Kiitos huolimatta niistä, miten vakavia vaikutuksia on kilpailukykyyn ja yhteiskuntaan on pimeällä työllä. Se ei ole saavuttanut tällaista huomiota kuin sen pitäisi Euroopassa. Vuoden 2013 tehty kertomus mukaan ei ole selvitetty, mikä on selkeä dynamiikka, joka on pimeän työn takana päivästä, kuin mitä monet ihmiset odottaisivat. Pimeä työ välttämättä ei suinkaan lisäänny tiukan talouden aikana. Eivät eikä verotuksen alentaminen suinkaan vähennä pimeää työtä. Luvuista, joita on istelty, kuitenkin käy selvästi ilmi, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka ovat tehokkaampia kuin muut tämän ongelman hoitamisessa. Pimeän työn harmaan talouden osuus Itävallassa on, on lähes viisi kertaa pienempi kuin tämä ilmiö on minun kotimaassani. Jotkin havaitut menetelmät Äh, hyviksi havaitut menetelmät joissakin jäsenvaltioissa käytänteet eivät pelkästään estäisi reilua kilpailua ja saisi aika lisää kestävyyttä julkiseen talouteen. Ne myöskin lopettaisivat miljoonien työntekijöiden riistämisen, joilla ei ole suojelua, joilla ei ole mitään työturvallisuusetuja, joita muista työntekijät nauttivat. Se, että voisi valvonta myöskin yli rajojen, lisäisi luottamuutta luottamusta siihen, että sisämarkkinat toimivat. Kiitos. Thank you. Mr. Uh... Kiitoksia. Fanden Kindelare seuraavana puolitoista minuuttia. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Epärehellinen kilpailu vesittää eurooppalaista hanketta. Tämän foorumin rakentamisen avulla Eurooppa astuu tärkeän lisäaskeleen pimeän työn näennäisyrittäjyyden ja muun petoksen torjunnassa. Viranomaisten tehtävänä on valvoa pelisääntöjä. Yhtenäismarkkinoilla petokset eivät tietenkään pysäydy maanrajoille Siitä syystä on hyvä, että Eurooppa kantaa myös tässä suhteessa vastuunsa. Tuo vastuu kohdistuu työntekijöihin, jotka pimeän työn avulla menettävät sosiaaliset oikeutensa ja sitä erityisesti kohdistuu esimerkiksi matalakoulutettuihin naisiin ja maahanmuuttajiin, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Vastuu myöskin kohdistuu jäsenvaltioihin, jotka eivät saa tulojaan pimeän työn vuoksi. Vapaa liikkuvuus on yksi tärkeimpiä saavutuksia EU:ssa ja me emme saa vesittää sitä epärehellisen käytännön vuoksi. Siitä syystä yhteistyö on avainasemassa. Ja tämän takia vetoan siihen, että jatkamme tätä tärkeää pimeän työn torjuntaa ja se ei saa muuttua Itä- ja Länsi-Euroopan vastakkainasetteluksi. Kaikkien täytyy olla mukana. Ei voida hyväksyä sitä, että että viranomaisemme eivät tekisi yhteistyötä tässä suhteessa. Konkreettisesti haluan myöskin painottaa sitä, miten tärkeää lisädigitalisointi on, kuten esimerkiksi EESSI-järjestelmä, sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmä. Tämä foorumi on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Olen vakuuttunut siitä. Meidän täytyy ja pitääkin mennä pidemmälle ja siitä syystä yhdessä teidän kanssanne jään odottamaan työvoimaliikkuvuuspakettia, joka komissaari Tyson myöhemmin esittelee. Thank you. Now we move to the procedure of catch the eye. Speaker, Mr. Hedman. Kiitoksia. Seuraavana puhujalistan ulkoiset puheenvuorot edustaja Hedman. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Pimeä työ ja näennäistyö vaikuttavat kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja vaikkakin jäsenvaltioiden vastuulla on tämän ilmiön torjunta, niin eurooppalainen yhteistyö tässä olisi toivottavaa ja varmaankin tehokastakin. Muistakaa, että ensiksikin kyse on yhteiskunnallisesta ongelmasta, joka vaikuttaa kaikkien tai monien eurooppalaisten perheet, työ ja muuhun elämään. Tätä täytyy torjua ja voimme toivoa, että kaikki mahdolliset kumppanit osallistuvat tähän työhön, jotta se onnistuisi. On silti muistettava toissijaisuusperiaate. Muistutan, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana täysivaltaisina jäseninä ja kaikki jäsenet ovat mukana yhteistyössä ja on luotava tehokkaita strategioita. Kiitos. Grappini. Kiitoksia edustaja Grappini doamnă președintă, doamnă... Kiitos puhemies. Rova komission jäsen, pidän arvossa tätä mietintöä ja tätä foorumia tarvitaan, se tulee myöhään, mutta on hyvä, että se viimeinkin tehdään. IMKO-valikunnan jäsenenä ja varjoesittelijänä eh, tämän mietinnön osalta en halua toistaa sitä, miten tuhoisia vaikutuksia on pimeällä työllä sisämarkkinoilla. Se vaikuttaa PK-yrityksiin, se vaikuttaa työntekijöihin ja luonnollisesti se vaikuttaa myöskin budjettiin. Minusta on myös tärkeää seurata tätä, näitä toimenpiteitä, joita on nyt ollaan ottamassa käyttöön. Sen tarkistuksen siitä, että ei neljän vuoden välein raportoida seuraavan parlamentille, vaan vuosittain, koska minusta on hyvä, että jaetaan tietoa hyvistä käytänteistä, enkä ole samaa mieltä oikealla vien kollegoiden kanssa, että ilman yhteistyötä voisimme torjua tämän ilmiön. Siksi on ehdottanut sitä, että kuultaisiin työmarkkinaosapuolia ja että lisättäisiin tietoisuutta sekä työntekijöiden että työntekijöiden piirissä niin, että he eivät hyväksy tätä ilmiötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Soidrova seuraavana. Děkuji, vážená paní eh, Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Yhtenäismarkkinat tarvitsevat ehdottomasti tiettyjä vähimmäisstandardeja, jotka noudattelevat eurooppalaisia periaatteita, kuten oikeudenmukaisuutta. Pimeä työ ei ole pelkästään jäsenvaltioiden asia, se on myös Euroopan unionille kuuluva asia. Valitettavasti Pimeän työn määrä on jatkuvasti kasvussa ja Tsekin tasavaltakin joutuu siitä kärsimään. Meillä se määrä on 19 prosenttia. Se on todella valitettavaa. Olen varma, että Tsekin tasavalta on mukana tässä yhteisessä foorumissa, joka ei tuo lisäsääntelyä, mutta se on aivan erinomainen esimerkki siitä, miten parhaita käytänteitä jaetaan ja se mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat tehokkaasti torjua tätä erittäin kielteistä suuntausta. Tehokkuus ja minimikustannukset tässä foorumissa ovat myös äärimmäisen tärkeitä. Edustaja Maria seuraavana. Arvoisa puhemies, pimeä työ liittyy sääntelyn purkuun työ, nimenomaan työlainsäädännön ja se liittyy myöskin valtaisaan työttömyyteen sekä työnantajien painostukseen, jotta he voisivat käyttää pimeää työtä. Me näemme ihan hyvin Kreikassa tämän tilanteen. Siellä on todella paljon sosiaalimaksujen kiertoa ja se vaikuttaa luonnollisesti koko valtion toimintakykyyn. Mutta jos valtio haluaa, se voi torjua tätä ilmiötä juuri sosiaalimaksujen alalla. Eurooppalaisen foorumin perustamisajatus on hyvä ajatus. Täytyy tehdä yhteistyötä, vaihtaa käytäntöjä, koska kyse on alasta, joka liittyy erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Mutta tässä täytyy pimeää työtä erityisesti torjua. Kiitos. Edustaja Sidikiotis, seuraavana. Kiitos, puhemies. Pimeä työ on ongelma koko Euroopan unionissa. Me missään tapauksessa saa sekoittaa pimeää työtä veronkiertämiseen. Säästöpolitiikka, korkea työttömyys rasittavat työntekijöitä ja monet työntekijät tekevät pimeää työtä saadakseen tulee ja monet jäsenvaltiot sitten sulkevat silmänsä tältä foorumi, jolla pyritään ehkäisemään ja pelottamaan pimeästä työstä ei tietenkään saa viedä pohjaa pois kansallisten viranomaisten toiminnalta. Olemme periaatteessa yhtä mieltä tästä, mutta meistä avain pimeän työn torjumiseen on toiminta, joka on sellaista, että hyväksyttäisiin sellaisia lakeja, jotka ovat työntekijöiden mukaisin, että ei tehtäisi asianmukaisia työsopimuksia. ja säästöpolitiikka vastaan täytyy <clears throat> toimia, koska niiden kautta työntekijät tuomitaan köyhyyteen ja pimeään työhön. Uh, Kiitoksia. Myös muita puheenvuoropyyntöjä on, mutta päätämme tähän. Ja nyt annan puheenvuoron <clears throat> komissiolle päätelmien tekemiseksi. Komissaari Tyson. Ei vaan hetkinen. Etheridge ensin. Correct me if I'm wrong, but I thought it was a standing... Niin, tavallisesti on niin, että jos on menettely ilman puhelistaa, jos on sellainen, että on liikaa puhujia, liikaa puhepyyntöjä, niin silloin jokainen ryhmässä yhden puheenvuoron, mutta EFD ja D-ryhmästä kukaan ei saanut puheenvuoroa. Käsittääkseni tämä on puhemiehen päätettävissä ja kaikki riippuu myös siitä, miten paljon puheenvuoroja on käytetty. Tänään käy, kaikki sinisen kortin esittäjät saivat puhua ja se hieman sai meitä viivästymään aikataulusta. Eikä minun ole pakko ottaa jokaisen poliittisen ryhmän edustajaa. Esimerkiksi EFTTssä Otimme teiltä sinisen kortin jo aikaisemmin ja saitte itse puheenvuoron. Teidän varmasti olette tyytyväinen, kun olette saaneet näin paljon osallistua keskusteluun. Komissaari Täissen. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, tänään teette päätöksen siitä, millä tavalla voidaan kohdistaa toimet pimeän työhön ja kuten kollegat painottivat, huomenna päätetään sitten verovälttelypaketista, josta aiotte aivan juuri käydä keskustelua. Molemmat asiat vahvistavat toinen toistaan. Molemmat ovat aloitteita, joiden tulee tehdä selväksi se, että Eurooppa on sellainen alue ja yhteisö, joka pohjautuu arvoihin ja jossa sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on paikkansa. Lisäksi pimeän työn torjunnan foorumi tarjoaa paremman tasa-arvoisemman toimintaympäristön PK-yrityksille. Jokainen voi maksaa osuutensa sekä sosiaaliturvajärjestelmään että vero, veronsa oikeudenmukaisesti ja näin pimeää työtä torjutaan ja tämä on kaikille parempi lopputulos. Arvoisat parlamentin jäsenet, tässä ovat kyseessä kaikki osapuolet, myös työmarkkinaosapuolet. Se on tärkeää, että niillä on myös sanottavansa, sillä he tuntevat paremmin todellisuuden kuin me. Foorumi tarjoaa rakenteet, mutta ei mitään pakotteita. Ja sen tavoitteena on toimia mahdollisimman päämäärätietoisesti se ei korvaa millään tavalla jäsenvaltioiden toimivaltaa tai tarkastuksia. Se tarjoaa vain mahdollisuuden siitä, millä jäsenvaltiot voivat täydentää toistensa toimintaa. Ja näin on tarkoitus tehdä tarkastuksista paremmin toimivia ja jakaa myöskin parhaita käytänteitä. Yhteistyön avulla jokainen voittaa. Olen aivan vakuuttunut siitä ja kuulin myös, että te olette tässä samaa mieltä. Komission puolelta voitte luottaa siihen, että teemme kaikkemme, jotta tämä foorumi saa riittävästi tukea. Ja on itsestään selvää, että aivan kuten sovittiin, Euroopan parlamentti saa säännöllisesti raporttimme tästä asiasta. Kun puhutaan tästä liikkuvuuspaketista. Sehän ei tietysti kuulu suoraan tähän keskusteluun, mutta siitäkin esitettiin kysymyksiä. Toivon, että yhdessä usein teidän kanssanne saamme aikaiseksi sellaiset poliittiset olosuhteet, että voimme optimaalisesti saada aikaiseksi tilanteen, jossa toimintaympäristö on tasaveroinen kaikille ja näin helpotetaan myös työvoiman liikkuvuutta sisämarkkinoilla, mikä onkin tarpeen. Vielä kerran haluan onnitella esittelijää ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana trilogissa neuvottelemassa ja jään odottamaan innolla kanssanne näitä lopputuloksia. Kiitos keskustelusta. No. Kiitoksia, hyvä komissaari. Seuraavana esittelijä Perinskillä on puheenvuoro. Uh, Madam Commissioner, colleagues. Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Mielestäni tavanaamuinen keskustelu oli hyvin tärkeä tarkoitus. Komission jäsenen alkusanoissa korostettiin sitä, miten monimutkaisesta ja vakavasta ongelmasta oli kyse ja siitä, että tarvitaan selkeää vuoropuhelua, hyvin kriittistä tarkastelua siitä, miten, mihin toimenpiteisiin jatkossa ryhdytään. Haluaisin korostaa nyt tätä johtopäätöstä, joka mielestäni voidaan tehdä. Su- monet epäsuorat vaikutukset sosiaaliturvaverotusjärjestelmään, työntekijöihin, kilpailuolosuhteisiin, lopulta liittyvät koko yhteiskunnan rakenteeseen jäsenvaltioissa ja EU:ssa. Eilen illalla Mario Draghi puhui siitä, että EU:ssa on paljon su- koko ajan suurempia rikkomuksia ja sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus kärsii. Mitä ikinä tehdään työllisyyden edistämiseksi ja mitä tahansa verouudistuksia tehdään, niin jos täytäntöönpanossa epäonnistutaan, niin silloin ei voida myöskään tässä työssä onnistua ja siksi arvoisa komission jäsen minusta vaikuttaa siltä näiden puheenvuorojen perusteella, että tämä foorumi luo hyvän tasapainon, jossa huomioidaan yksittäisten jäsenvaltioiden huolenaiheet ja myöskin EUn toimintamahdollisuudet niin, että ilmiötä voidaan torjua paremmin. Näin, että puheaikani on lopussa ja voin vain yhtyä aikomukseenne siitä, että foorumi saataisiin toimintaan ennen kesää. Kiitän komission jäsen Taissenia. Ja se, että tässä täysistuntosalissa aina uudelleen käsitellään tätä asiaa, osoittaa myös sen, että tarvitsemme enemmän vuoropuhelua, kunnollisia toimenpiteitä ja muuta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Pereira.